Hakun, sind Sie schon sprechbereit? Ja. Kuhn, te valmis puhumaan? Teillä on vain viisi minuuttia. Se on eh, ehkäpä vähän vähän, kun teillä on 300 diakuvaa, mutta antaa palaa. Thank you very much. Um, I have the pleasure to introduce briefly. Paljon kiitoksia. Minulla on ilo ja kunnia um, ähm, EIP teille esitellä ja nämä ehdotetut äh, säätelylliset toimet. Meillä on jonkin verran ähm, dioja. En tiedä, onko mahdollista nämä kuvat nähdä tuolta ruudulta. Onko tämä mahdollista? Okay, so we wait maybe for a little bit. Ehkä parottelemme hetken. Es wäre jetzt wichtig, dass Sie nicht im Urschleim anfangen. Wir wissen, wer die BII ist. No, aloittakaa vain. Kyllä me tiedämme, mikä te olette ja mistä te tulette ja minkä te olette menossa. Joten alkakaa vain. Kyllä. So. Kiitoksia minä sitten. niin. Eli nyt menemme heti äh, kuvaan numero neljä esittelee ei, ei vetä vaan meidän roolimme talousarviotakeiden myöntäjänä tai muut mandaatit, että meillä on Euroopan unionissa. EIP on kaikkein suurin Euroopan unionin talousarvion toimeenpaneja. Eh, sillä on erilaisia mandaatteja, 35 eh, eh, mandaattia, 40 miljardia euroa. Me teemme tämän suoraan että suorasti. Ja tämä, tässä pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman suuren kertoimen ähm, mahdollisimman pienellä kululla eurooppalaisille veromaksajille. On tärkeää ymmärtää, että meillä on näin paljon mandaatteja ja pienikin muutos lainsäädännössä voi siksi aiheuttaa suuria seurauksia toimenpanossa. Siksi suhtaudumme tähän asiaan vakavasti ja kaikkia ehdotettuja muutoksia tarkastelemme kaiken kaikkiaan. Kuten näette, me olemme mielestämme luonnollinen kumppani, luonnollinen suora kumppani, joka Euroopan unionin talousarviotakeita tai muita mandaatteja to- on. Tämä johtuu siitä, että me olemme sopimuksellinen toimija. Meidän me on niin kutsusti kaikki Euroopan unionin periaatteet mukana ja meillä on myöskin Euroopan unionin perussopimusten mukaan erittäin korkeatasoinen mm, seurantajärjestelmä. Me olemme ainut vastaava taho maailmassa, joka Euroopan unionin standardeja ja politiikkaa toteuttaa, ja meillä on velvollisuus olla täysin vastuullisia talousarvion toimenpanojana. Tämän vuoksi me olemme mielestämme luonnollinen kumppani, mutta koska me olemme näin erityisluontoinen toimija, joka toimimpana Euroopan unionin standardeja. Me olemme myöskin kansallisille viranomaisille, kansallisille kehityspankeille ja alueellisille toimijoille luonnollinen kumppani. Me teemme yhteistyötä ja toimeenpanemme yhdessä Euroopan unionin eh, monimutkaista rahoitusvälinesalkkua. Nyt jos menemme näihin ehdotuksiin muutoksiin lainsäädännössä, ennen kaikkea, koska meidän roolimme on niin ainutlaatuinen, erityislaatuinen Euroopan unionin ähm, sisällä. Ähm, tämä asiantuntimuus tunnustetaan ähm, äh, johdantosan kappaleessa 142. Erilaiset yksinkertaistamistoimit lainsäädännössä tekstissä ovat hyvin tervetulleita. Tämä liittyy harmonisointiin ja raportointivelvollisuuteen. Tarkoituksena on harmonisoida toimintaa ja varmistaa sitä, että me emme luoda byrokratiaa, vaan että keskitymme kaikkiin tärkeisiin seikkoihin Euroopan unionin talousarvion vastuullisuudessa. Toisekseen yksinkertaistetut julkaisuvelvoitteet, erityisesti pienille PK-yrityksille, ovat toivemme mukaisia. Kolmannekseen mielestäni on tervetullutta se, että jos Euroopan unionin rahoitusvälineessä on jostakin Euroopan unionin talousarvion lähteestä minimi osuus, ottaen huomioon myöskin esirin osalta, yksittäiset säännöt, suora yhteys kansallisiin äh, kehityspankkeihin ovat jotakin, mitä me voimme tehdä, jotta voisimme tukea näitä välineitä. Me myöskin rahoitamme. Haluaisimme tässä yhteydessä ilmaista kiitollisuutemme tämän aloitteen osalta vuoden 2016 jälkeisellekin kaudella. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa muutamia seikkoja, jotka liittyvät liiketoiminnan jatkuvuuteen, koska IP on niin kokenut ja niin suuri, mitä tulee Euroopan rahoitusvälineiden toimeenpanon ja Euroopan unionin talousarvion toimeenpanon on erittäin tärkeää, että me emme muista pelin, muuta pelin sääntöjä, kun peli on vielä käynnissä. Tästä syystä meidän täytyy korostaa sitä, että on äärimmäisen tärkeää, että meillä on jatkuvuutta tiettyjen sääntöjen osalta ainakin tämän talousarviojakson loppuun asti. Tämä on hyvin tervetullut ehdotus. Muutoin niin me haluaisimme korostaa myöskin sitä, että esirin ja EIPn ulkopuolisen lainanantomandaatin yhdistäminen varanhoitoasetuksessa, kuten tässä uudessa asetustekstissä mainitaan, mutta että se astuisi vasta vuonna 2020 jälkeen voimaan. Tämä aiheuttaa toimeenpanossa tiettyjä muutoksia. Tämä saattaa lisätä kuluja ja hidastaa toimeenpanoa, ja siksi olemme sitä mieltä, että tätä ei tule ottaa käyttöön vielä, vaan vasta vuoden 2020 jälkeisenä aikana. Haluaisimme korostaa myöskin sitä, että EIPllä on tiettyjä varaumia sen suhteen, miksi olisi tarpeen tätä toimeenpana nyt, kun tämä koskee vasta vuoden 2020 jälkeistä jaksoa, mutta se yleinen paine, joka meillä on yksittäinen sääntöjen mm, voimaan saattamiseksi on tietenkin hyvä ja tervetullut seikka. Tämän lyhyen puheenvuoron lopuksi haluaisin korostaa myöskin sitä, että vakaa riskienhallinta on erittäin tärkeää. Olemme sitä mieltä, että omaisuuserien riskiarviointi on jotakin, mikä pitäisi jättää pankeille. Pankeilla on kokemusta ja mm, mahdollisuus tehdä tämä riskianalyysi ja taata samalta, että, samalla se, että tavoitteemme täyttyvät. Minä päätän tähän. Meillä on vielä ESIR-kombinaatioista esimerkkejä, mutta pyrin nyt tämän alkupuheenvuoron pitämään hyvin lyhyenä, joten päätän tähän. Kiitoksia. Thank you very much. The European Investment Fund is next, please. Ja sitten Euroopan äh, investointirahasto seuraavana. Äh, as regard the, European Investment Fund, if you can... Äh, ja mitä tulee tähän investointirahastoon? Nyt voitte katsoa esitystä, koska aion tarttua erityisesti siihen, miten voidaan yhdistää investointirahasto ja esitys ovat nuo kaksi viimeistä kalvoa. Nuo uudet artiklat, jotka koskevat yhteisiä määräyksiä 39a. Investment uh, bank in Ehkä siihen uh, erityisesti. Kun me siis nyt uh, katsomme tätä, me katsomme, että tällä uudella artiklalla näiden kombino yhdistäminen saa aikaan täydentävyyttä esilin panokseen. Kuten voitte nähdä näistä kahdesta kuviosta, niin tämä vipuvaikutus on korkeampi silloin, kun mukana on esir. Se tuo siis lisäarvoa kohesiopolitiikkaan, eli vähemmällä, vähemmällä rahaa, mikä näkyy tästä vihreästä kuviosta. Me saamme aikaan hyvää toimeenpanoa ja saamme aikaan enemmän rahoitusta PK-yrityksille. Joten toinen, nyt sitten seuraava kalvo. Tämä on nyt sitten sellainen asia, joka perustuu pk-yritysten aloitteeseen, jota me olemme jo toteuttaneet lukuisissa jäsenvaltioissa ennen kaikkea. Tässä on nyt kaksi esimerkkiä, mutta olemme tehneet tämän myöskin Bulgariassa, Romaniassa, Suomessa, Italiassa. Tässä on nyt Espanjan tapaus, siis suuri jäsenvaltio, ja Malta, joka on pienempi osaval- jäsenvaltio. Ja Espanjassa jo vuonna jaksolla 2014-2020 me rahoittamme 35 000 luottoa Eli 35 000 pk-yritystä on saanut rahoitusta tämän aloitteen ansiosta. Me mainitsemme tämän siksi, että kysymys on yhdistelmästä varojen, yhdistelmästä e, investointirahastomme resursseista. Ja tämän kohdalta me katsomme, että se, että yhdistetään ESIR ja investointirahasto on hyvin hyvä asia – ja se luo täydentävyyttä eikä sunkaan kilpailua näiden äh, eri rahoitusvälineiden välillä ja myöskin mahdollisuus siihen, että on kansallinen yleinen julkinen pankki tämän äh, ohessa mukana. Euroopan rinnalla on hyvä ilmiö, mitä ehkä toistan sitä, mitä sanoin, mutta tämä merkitsee todella lisäarvoa ja saa aikaan täydettävyyttä kohesiopolitiikkaan. Tässä kaikki. Kiitos. Herzlichen Dank. Willkommen zu BPI e France. Kiitos BPI e France. Täältä pysyvästä äh, pankkien, pankin pysyvästä edustustosta Brysselissä. Olkaa hyvä. Bonjour, euh, Lola Merveille. Äh, olen Lola, Lola Merveille Brysselin BPI Francein tiedotustoimistosta. Hyvää päivää. Ja aloitan nyt suoraan tämän esityksen ähm, kuvasta kuusi, kun meillä on aika niin kortilla. Aivan yksinkertaisesti haluaisin tässä äh, johdantona sanoa, että BPI France on julkinen investointipankki, joka toimii Ranskassa. Ja sen tarkoituksena on helpottaa rahoituksen pääsyä yrityksille ja tukea Ranskan taloudellista kehitystä. BP France on erityisluontoinen sikäli, että se tekee töitä alueellisen verkoston kanssa. Meillä on hyvin tiheä alueellinen verkosto, joka tekee mahdolliseksi tuntea hyvin paikallistason toimijat, yritykset ja markkinoiden tarpeet. Yli 15 vuoden ajan me olemme olleet mukana siis eurooppalaisten rahastojen toimeenpanossa eri tasoilla. Olivatpa kyseessä sitten rakennerahastot, joita me Ranskan alueiden puolesta hallinnoimme mm, noin 550 miljoonaa Euroopan aluekehitysrahaston varoja esimerkiksi tälle kaudelle ja muita rahoitusvälineitä, jotka ovat kyseessä. Meillä on myöskin hajautettua hallintoa, erityisesti ähm, takuuohjelman puitteissa, josta me hyödymme. Mitä tulee sitten varanhoitoasetuksen äh, uudistukseen, minulla on muutama sananen, jotka liittyvät kahden kontekstiin ennen kuin me esittelemme oman ehdotuksemme aiheesta eli uudistukseen liittyvä sananen varainhoitoasetuksesta. eurooppalaisten rahastojen käyttö, erityisesti rakennerahastojen käyttö nykyisin kohtaavat monia haasteita. Me tiedämme, että rakennerahastoista nykyisin on vaikea saada rahoitusta kentälle. Tämä rahoituksen siirtyminen on myöhässä ja rahoitusvälineet, jotka rakennerahastoja jotka rakennerahastoihin liittyvät, niillä on ollut vaikeuksia saada yksityisiä toimijoita mukaan, koska toimenpanosäännöt ovat niin monimutkaisia ymmärtää mitä tulee sitten omnibus-uudistukseen, joka kattaa varainhoitoasetuksen uudistuksen, mutta myöskin yleisasetuksen mm, uudistuksen, mitä tulee rakennerahastoihin. Nämä uudistukset ovat erittäin tervetulleita. Minä en nyt palaa kaikkiin positiivisiin seikkoihin, joita tämä uudistus sisältää. Yksinkertaisesti käsittelisin vain neljää tärkeintä seikkaa, joista me haluaisimme puhua, jotta jotka liittyvät tähän uudistukseen, jota siinä ei ole vielä mukana nyt, mutta ne tekisivät mahdolliseksi helpottaa rakennerahastojen käyttöjä entuudestaan, ähm, tehdä rahoitussuunnittelua erityisesti. Ensimmäinen asia on ajatus yhdistää niin kutsutut äh, palautettavat tuet Nämä palautettavat tuet ovat rahoitusvälineitä, jotka nykyään toimivat monessa jäsenmaassa. Tarkoituksena on tukea innovaatiohankkeita, jotka ovat käynnistymässä. Kyseessä ovat riskinjakovälineet, jotka nykyisin eivät ole varanhoitoasetuksen määrittelemiä, eikä ei, niitä ole mukana myöskään rakennerahastoasetuksessa kuinka nyt sanoisin, nämä ovat kuitenkin aivan rahoitusvälineen kaltaisia välineitä. Sillä itse asiassa kyseessä on ennakkomaksu, joka annetaan yritykselle ja yritys maksaa sen takaisin täysin, jos hanke onnistuu. Ja jos hanke ei onnistu, yritys maksaa kiinteän korvaussumman takaisin. Varanhoitoasetuksessa tästä kuitenkaan puhuta. Me olemme pystyneet käyttämään tätä välinettä innovoivien yritysten hyödyksi ja on harmillista, että ne eivät ole mukana erityisesti siksi, että asetukset, jotka erilaiset valtion tuet innovoinnille kattavat, viittavat nimenomaisesti näihin välineisiin rahoitusvälineinä. Eli kun pyrimme säätelyä harminoisoimaan, ehdotamme, että nimenomaisesti nämä takaisin perittäviä tukia koskevat välineet otettaisiin varahoitoistuksen mukaan nyt tämän uudistuksen myötä. Tämä liittyy siis valtion tukiin ja tämä liittyy poikkeusasetuksiin, mutta myöskin tutkimuksen ja kehityksen rahoitukseen. Toinen seikka, toinen ehdotus Tässä kyseessä on itse asiassa se, että haluamme vahvistaa oikeusvarmuutta rahoitusvälittäjille. Tällä hetkellä rahoituksen välittäjät, siis ne, jotka hallinnoivat rakennerahastojen varoja, kohtaavat tiettyjä monimutkaisia tulkintatilanteita säättelyn tulkinnassa ja tämä oikeudellinen epävarmuus luo esteitä välineiden, rahoitusvälineiden ähm, kentällä tapahtuvan tehokkaaseen yksinkertaiseen käyttöön. Ja me siis toivomme, että ehdottaisitte mahdollisuutta näille rahoituksen välittäjille, erityisesti julkisille investointipankeille, joilla on siis julkinen mandaatti, hallinnoida eurooppalaisia varoja, tarjota niille mahdollisuutta arvioida tai yhdistää hallinnointimenettelyjään rakennerahastojen hallinnointiin komissiossa hiukan samalla tavalla kuin investointipankki nykyisin toimii. Komissio tunnustaa Ähm, ESIR-rahaston ja eri rahastojen osalta nämä hallinnointimallit, jotta niitä voitaisiin turvallisesti harjoittaa paikallistasolla. Ja ajatuksena olisi nyt se, että meillä olisi tämä sama mahdollisuus julkisille investointipankeille taattu, jotta siis voisimme varmistaa niiden hallinnointimahdollisuudet. Kolmas ehdotus. Tässä kyseessä Niin, kaksi ensimmäistä ehdotusta viittasivat sitten varainhoitoasetukseen. Tämä kolmas liittyy enemmänkin rakennerahastoihin sellaisenaan. Eli kyseessä ovat yhteisiä säännöstöjä koskevat, koskeva asetus. CPR tässä kyseessä ovat perustelut, joiden mukaan esirahaston varoja käytetään – erityisesti rahoitusvälineissä. Nämä rahoituksen rakennetta koskevat välineet, kuten tiedätte, ovat sellaisia, että tuen saaja maksaa takaisin varoja. Tässä tapauksessa tuen saaja olisi yritys. Ja kyseessä on pyrkimys helpottaa näiden varojen käyttöä käyttöön vaatimaa perustelua mahdollisimman paljon. Se rajattaisiin ex ante vaiheeseen tuen saajan osalta ja me rajoittaisimme tämän jälkeen erilaisten ähm, perustelujen vaatimista postante tilanteessa. Tämä ehdotus nyt näkyy teillä ruudulla. Tarkoitus on todellakin siis varmistaa tämän tyyppisen toiminnan toteutuminen ja eh, helpottaa erilaisten todisteiden eh, tarjoamisvelvollisuutta. Kuitenkin pyrimme siihen, että tilanne on erilleen valvottu. Sitten neljäs ehdotus. Se eh, viitataan artiklaan 38. Hallinnoiville viranomaisille pitäisi tehdä mahdolliseksi valita suoraan eh, investointipankki. Luonnollisesti olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tämä uusi artikla on otettu mukaan eh, CPR-asetukseen, yleisasetukseen. Kuitenkin tässä on nyt mukana se versio, josta neuvotellaan vielä neuvostossa. Ja meistä vaikuttaa, vaikuttaa siltä, että kriteerilista on melko perusteltu, oikeus kilpailuun niin edespäin. Kuitenkin toiseksi viimeinen kohta, jota neuvosto ehdottaa, ja joka on sitä mieltä, että pitäisi voida perustella varojen käyttörakenne rahastoista, perustella kuinka se palvelee suoraan tai epäsuorasti kilpailu kyvyllisiä seikkoja. Tämä on mielenkiintoinen, mutta oikeudellisesti hiukan epäselvä tämä suora tai epäsuora hyöty. Me haluaisimme tämän tai epäsuora O, undirect, muotoilun ottaa pois sillä operatiivisesti tämä luo epäselvyyttä ja me emme oikein ymmärrä, mitä tällä viittauksella haetaan viittauksella suora, epäsuoraan hyötyyn. Sitten vielä viimeinen kohta. Ehdotus siitä, että tämä artikla 38, joka tekee mahdolliseksi äh, julkisia investointipaikkoja valikoida, tämä on itse asiassa sellainen seikka, kyllä pyritään äh, vasti torjumaan tiettyjä ongelmia tältä kaudelta. Kiitoksia. Ja, danke. Das war sozusagen hardcore für die Kommission. No niin, aika monesta hardcorea oli tämä. Haluaako komissiosta äh, edustaja sanoa jotain? onko hyvä. Schade. Dann, um... Ähm, Sepa ikävää. Onko pyytää kollegoilta? Esittelijä? Kaikki ovat täällä sanattomia. No, Richard. Um, <clears throat> chairman, thank you and to... Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos äh, esittelijälle näistä ajatuksista, joita he esittivät ja olen tässä nyt kirjoittanut muistiin heidän ajatuksiaan esimerkiksi takaisin maksettavista ennakoista ja oikeudellinen varmuus ja sitten tämä kriittinen tasapainottelu, jota meidän on tehtävä, että me saamme lainsäädännön ja asetuksen oikein. Ja minusta meidän pitäisi poistaa näitä esteitä, mutta samanaikaisesti myös vahvistaa hallintaa ja valvontaa. Muutama asia. Ensinnäkin pidin hyvänä näitä kommentteja, jotka liittyivät esiriin ja eri rahastoihin. Minun täytyy toistaa ne pelonaiheet, joita täällä parlamentissa on ilmoittu, ilmaistu. Kollegat ymmärtävät, yllättävät kyllä sen synergian, mitä näiden hallinnasta voidaan saada, mutta todellisia pelkoja kuitenkin siinä, että tässä on kaksi erilaista rahoitusta ja toinen joutuu luonteensa takia riskinalaisemmaksi kuin toinen. Me vai, meitä ihmetyttää tämä, miten tehokasta tämä nyt sitten loppujen lopuksi olisi regivaliokunnan kollegat äh, ovat myös ilmaiset pelkonsa siitä, että nämä äh, yhdistetään tai sekoitetaan ja että tämä heikentäisi tilannetta. Ja sitten vielä kaksi muuta asiaa tällaisina yleistyksinä. Ensinnäkin äh, me puhumme paljon toimintaperisteisestä budjetoinnista, mutta minusta tuntuu, että tämä sisältää jo konfliktin se asia, mikä minusta pitäisi olla se tärkein asia, mikä pitäisi saavuttaa, on nimenomaan yksinkertaistaminen. Yksinkertaistaminen vähentää hallintotaakkaa, hyvä. Mutta esittelijä toinen asia, mitä tässä mietin, on sitten tämä virhe, virheiden, virhemarginaali, mikä tulee tarkastuslausumaan. Sitten viimeinen ja tärkein asia on minulle se, jos minä ajat, mitä minä sanon minun vaalipiirissäni maanviljelijöille, paikallisviranomaisille, pankeille tästä, tuleeko tämä mietintö tekemään elämän helpommaksi rahojen vastaanottajille? Vai äh, tehdäänkö tässä jälleen laatin mietintö, joka on pitempi ja kattavampi ja samanaikaisesti se sisältää vähemmän yksinkertaistamista kuin aiemmin. Kiitokset puhujille heidän kommenteistaan. Olen kirjannut nämä ja odotan mielenkiintolla, jos heillä on muita kommentteja tehtävänä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä näistä puheenvuoroista. Samanaikaisesti pyydän anteeksi sitä, että valitettavasti tuli viisi minuuttia myöhässä ehkä ensimmäisen viiden minuutin aikana todellakin tämän eh, näitä esityksiä toisissa sitovan elementin jotenkin eh, hukkasin, eli minulle olisi ehkä selvinnyt se, mitä esirillä ylipäätään voidaan saavuttaa. Ja kun ajatellaan näitä päällekkäisyyksiä infrastruktuuri, ohjelmiin, joka meillä todella on olemassa. Miten tämä vipuvaikutus nyt sitten todella toimii, miten se lasketaan, miten se todellisuudessa voidaan esitellä esimerkiksi esimerkkejä käyttäen. Kaikilla kunnioituksella puhujien, puhujia kohtaan ja ajatellen näitä organisaatioita, joiden suoritukset varmaan ovat erinomaisia. Minä joudun kyllä asteittain nyt tunnustamaan, että olen kuullut erinäisiä raportteja, jotka aina liikkuvat jossakin 10 kilometriä äh, maapallon yläpuolella korkealla abstraktion tasolla ja joissa esitykset ovat äh, hyvin äh, abstrakteja. Minä en kuitenkaan enää tämän ikäisenä rupea käymään mitään kirjanpitokursseja. Haluaisin nyt kuulla, mitä todella saavutetaan esirillä olen valmis siihen, että joku vakuuttaa minut, mutta tähän mennessä kukaan oli onnistunut vakuuttamaan minua siitä, että asetut tavoitteet, nimittäin täydentävyys ja kaikki muu, mikä on teille kaikille tunnettua, että se todellakin saavutetaan. Minä en olisi kovinkaan vihainen, jos toteaisimme, että ei ole saavutettu, että on yritetty jotakin, mutta pitäisi jälleenkin olla rehellisiä ja esittää jonkin sortin tilannekatsaus. Muuten se, että vain abstraktisesti todetaan, että kaikki on niin upeaa ja teoriassa varmasti kaikki erittäin hyvin sopiikin yhteen, niin enpä usko, että se vie meitä eteenpäin. Muuten me säätelemme yksityiskohtaisia asioita tietämättä, saavutammeko asettuja tavoitteita. Kiitos. Käytämme rahaa herra Kölmel. Herra Ryypi. Aivan. Kiitokset. Tämä on tärkeää keskustelua, koska luonnollisesti talous Euroopassa tarvitsee tätä rahoitusta ja siksi on tärkeää, että virhetasossa tehdään selkeä erotus siitä, missä on petosta, missä tarkoituksellisesti suunnitellusti on käytetty rahaa väärin tarkoituksiin, missä on tapahtunut konkursseja ja missä on asiat hoidettu asianmukaisesti, mikä on se, että missä on tapahtunut siis muotovirheitä, jotka ovat usein vaikeita silloin, kun tämä, nämä selvitykset ovat aika mutkikkaita. Mutta minua kiinnostaisi se tämän varojen käytön osalta, miten paljon niitä käytetään juristeihin, neuvonantajiin ja hallintoon. Tiedän tapauksia käytännöstä, jolloin neuvonantajat saavat tuntipalkkaa tai tilintarkastajat saavat tuntipalkkaa. Ja tätä kautta tämä tilintarkastus ei missään vaiheessa pääty, pääty, koska jokainen tunti, jossa maksetaan hyvää palkkaa, on tärkeää. Eh, tärkeää ajatellen toimeksiantoja, joka tällä työntekijällä eh, neuvonantajalla, mutta toisaalta sitten taas pieneltä yrityksiltä evätään rahaa, joka sitten rahaa sadakseen joutuu tekemään, mm, nostamaan kanteen, mikä tietysti myöskin eh, johtaa siihen, että yhdistetään juristeja, joten minun kannaltani nimenomaan budjettivaliokunnassa tärkein asia, joka liittyy tällaiseen tulostavoitteeseen budjettiin se, että joudumme jatkuvasti osoittamaan, että ne hankkeet, joita olemme rahoittaneet, että ne todellakin on saatu valmiiksi ja että ne viiden, kymmenen vuoden kuluttuakin edelleen toimivat. Meillä on paljon erilaisia tilanteita, joissa byrokraattisten ja muiden esteiden vuoksi on tapahtunut se, että ei ole saatu asioita valmiiksi juridisesti katsottuna siksi, että ei ole päästy juridisesti yksimielisyyteen. Siksi pyytäisinkin, että tulevaisuudessa nämä kustannukset ensinnäkin nähdään siinä vaiheessa, kun tehdään tämä kilpailutus ja sitten kun toteutetaan hanketta. Ja tärkeintä on ylläpito, eli se, että todellakin huolehditaan hankkeista niin, että niiden tulevaisuus on varmistettu niin, että paljon rahaa ei mene pelkästään siihen, että luodaan jokin tilanne, vaan rahaa käytetään. Että tässä muuten vain syntyy pelkkää virheasteita eikä synny mitään tuloksia. Minulla on esittelijänä muutama kysymys. Ensinnäkin se, mitä, äh, mitä tämä kattaa, on tämä 2020 kuva. Miksi minun pitäisi tämä nyt asia jo hoitaa, koska 2020 jälkeen en tiedä edes, äh, mitä ohjelmia on voimassa ja miksi sitä pitäisi nyt jo järjestää. Ja mitä rahoitusvälineitä tässä on, niitä on myös hieman ripoteltu sinne tänne. Luussa kaksi erityismääräyksistä mikä osa rahoitusvälineistä on voimassa tällä kaudella. Meillä on tärkeää se, että ne, äh, me tiedämme niin, että voimme, me haluamme vaikuttaa nyt käynnissä oleviin ohjelmiin. Eli äh, haluaisin tietää tähän vielä, äh, kuinka tämä täytäntöön pannaan, koska minusta tämä on aivan liian kunnianhimoista. Ja, ja toki, jos me haluamme, että ylipäätään mikä toimii, niin meidän täytyy muuttaa näitä sääntöjä. Mutta mihin tapahtuu konkreettista muutosta, mihin ei? Ja sitten BBI Ranskalta haluaisin, edustajalta haluaisin kysyä, voisitteko te lähettää meille tämän määritelmän avancé recurable? Voisitteko tuolla ystävällinen lähettää sitten tämän määritelmän? Ja Kero Mozo, haluatteko te aloittaa ja sitten pankkien edustajat? Ikävä kyllä Saksan edustaja joutui perumaan tulonsa. Excusez-moi, le, le président, excusez-moi. Oui, moi je, je, je... haluaisin samat kiitokset puheenvuorojen käyttäjille osoittaa. Tässä kyseessä kuitenkin on yksinkertaistaminen. Onko toimijoilla todellakin yksinkertaistavia ehdotuksia? Tarvitsemmeko me esimerkiksi sitä, että meillä on ESIR ja Äh, strategisten investointien rahasto. E, e, eikö olisi mahdollista jollakin tavoin yksinkertaistaa toimintaa ja yksinkertaistaa sääntöjä? Tässä sanoitte, että parlamentilla on osansa vastuussa, parlamentti äänestää näistä säännöistä. Ja lainsäätäjinä meillä on joskus taipumus monimutkaista asioita, sillä on mukavaa ajatella äänestäessä, että me ratkaisemme jonkin ohjelman, ongelman, mutta Toimenpantavuus ei aina ole sellainen asia, jota me pohdimme, josta olisimme hyvin tietoisia. Eli haluaisin tässä yhteydessä ehkäpä kuulla hiukan kriittisempää kuvaa kaikista näistä säännöistä. Ja haluaisin myöskin varoittaa seuraavasta. Lopultakin kun ollaan julkinen toimija, BPI, julkinen investoija, mutta on lopulta aivan välttämättömäksi toimijaksi, koska tämä on niin monimutkaista, että kaikki tahot tarvitsevat asiantuntijan. Ja tässä ymmärretään, että tässä on viisi yksinkertaistamisehdotusta ja joudumme tässä sellaiselle maaperälle, joka on hyvin kiistanalainen eurooppalaisten rahastojen ja tuntuvat törmäämänsä monimutkaisuuden muuriin. Onko teillä nyt sellainen tunne, että tässä tapahtuu todellista yksinkertaistamista vai onko tämä jotakin teeskentelyä, onko meillä sellainen tunne, että jos äänestämme tästä tekstistä, olemme tehneet jotakin hienoa, mutta se ei sitten autakaan yksinkertaistamisessa. Onko tämä jotakin sellaista, mikä tulee toteutumaan todellisuudessa kentällä vai onko tämä jotakin, jossa äh, sanojen ja tekojen välillä on melkoinen ero. Thank you very much. The, um... Kiitos. Itse asiassa niin kuin varmastikin hyvin tiedätte, näissä tilanteissa me joudumme kohtamaan tilanteen, jossa uudet välineet, kuten budjettitakuut, ESIR ja ehdotus kestävän kehityksen rahastosta ovat sellaisia välineitä, joita komissio on esittänyt Junckerin johdolla sen jälkeen, kun monivuotirahoituskysymys oli olemassa ja kun oli jo päätetty rakennerahastosta ja säännöistä, ja nämä tehtiin, neuvosto ja parlamentti sovivat siitä poliittisista syistä, mutta totta kai nämä tahot, jotka ovat tekemisissä toimenpanon kanssa ovat joutuneet kamppailemaan sen kanssa, miten sopeutua näihin eri sääntöihin. Esitykset ovat täällä rahoitusasetuksessa artiklat, jotka liittyvät kohta kesän kymmenen, niin nämä on, tässä näiden osalta jos ollaan nyt vetämässä johtopäätöksiä näistä kokemuksista. Ensin kahden, ensinnäkin katsotaan, minkälaisia muutoksia voidaan jo panna nyt toimeen, jotka eivät häiritse ohjelmien toimenpanoa tämän rahoitusjakson puitteissa. Ja suurin osa toimijoista pitävät näitä muutoksia hyvinä. Ja sitten on sellaisia johtopäätöksiä, joita joudutaan ottamaan toisessa vaiheessa ottamaan huomioon, eli ei pidä siis, jos ajatellaan seuraavaa rahoituskehitystä, monivuotista rahoituskehitystä ollaan valmistelemassa jo tulevana kuukausina, ja me haluaisimme ennakoitavan integroidun puitteen näille raho- budjettitakuille ja muille välille, joita ehdotetaan osakkeessa 10. Eli tämä on nyt tämän eh, kaksivaiheisen top lähestymistavan logiikka. Eli se, mitä voidaan tehdä nyt ilman, että häiritään toimenpanoa, sitä ehdotetaan nyt muutettavaksi. Ja mikä sitten tulee seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, sille luodaan nyt puiste, puitteita, niin saadaan kantolla vakaat, vankat puitteet. Hakkuun bitte. Ja sitten herra Kuun. I would like to address... Kiitos. Tosin esiin muutama näistä kysymyksistä. Ensinnäkin arvostan kysymyksiä esirinne toiminnasta ja miksi tästä ei puhuttu yksityiskohtaisemmin tänään. No tässä kymmenessä minuutissa, mikä meille annettiin aikaa, niin äh, mikä tahansa äh, esitys mistä tahansa muusta kuin omnibussista, joka tänään oli aiheena. Mutta aika sällästi me tänä päivänä selitämme esiristä ja annamme konkreettisia esimerkkejä. Toinen kysymys. Kuinka paljon käytetään konsultteihin ja lakimiehiin, kun on kysymys tästä siirtymäkaudesta ja sen mandaatista. Tämä on ihan hyvä pointti. Me yritämme minimoida kustannukset mahdollisimman pitkälle. Ja sen vuoksi tämä oikeudellinen apu, mitä me saamme transaktioihin, se tulee talon sisältä. Ja teknisessäkin konsultoinnissa käytämme omia talon sisällä olevia insinööriämme, jotka osaavat asian. Ja jos verrataan näitä välineitä siihen vaikutukseen, mitä ne saavat aikaan, niin vaikutus on aika maltillinen, jos otetaan mukaan tämä investointimäärä. Nämä olivat ne kaksi kysymystä, jotka minulle esitettiin. Ja koska aikaa on niin vähän, niin annan vielä Bepein kollegalle mahdollisuuden vastata jäljellä jääneisiin kysymyksiin. Kiitos. Mitä tulee siihen, että tämä uudistus pyrkii harmonisoimaan erityisesti hallinnointisääntöjä eri Euroopan unionin sektoristen rahoitusalojen ja varainhoitoasetuksen välillä. Paljon on tehty, mutta mitä tulee sitten yksinkertaistamiseen, olemme sitä mieltä, että tämä ei todellakaan mene tarpeeksi pitkälle, jotta olisimme käytännönläheisiä. Me olemme ehdottaneet, äh, että toimittaisiin kahdessa jaksossa äh, lyhyellä aikavälillä, kuten tässä esitimme. Meillä on ehdotuksia, jotka tekevät mahdolliseksi kaikkien kiireellisimmät kysymykset äh, kattaa erityisesti kuluihin liittyen. Tässä pyrimme täsmentämään mahdollisimman paljon sitä, mitä tarkoitetaan ähm, kulujen perustelulla rahoitusvälineiden osalta ja pyrimme siihen, että rakennerahastojen varoja saadaan liikkeelle. tässä on myöskin rahoitusvälittäjiä koskeva ehdotus, jonka tarkoituksena on se, että tämä hallinnointi- ja kontrollimenettely lähennettäisiin komission järjestelmään, ettei olisi aina tällaista loputonta oikeudellista epävarmuutta, joka tekee vaikeaksi tehokkaasti ja nopeasti käyttää näitä varoja. Ja tämän lisäksi ehkäpä pitäisi perustavanlaatuisemmin laatuisemmin uudelleen arvioida sekä varanhoitoasetus että rakennerahastoja koskeva asetus niin, että voitaisiin tiivistää niitä huomattavasti ja niin, että voitaisiin tarjota oikeudellisia täsmennyksiä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä näiden varojen käytössä. Ensinnäkin siis sitä tekstimäärää pitäisi vähentää. Meillä on yksinkertaistaminen, johon ollaan pyritty. Jos sallitte, Hyvä. Mervei. Olen käsittänyt tämä BPI hallinnon alueella ja että sillä on mahdollisuus rakennerahastojen varoja myöntää. Eikö näin on? Kyllä näin on. Voisitko mainita esimerkin hankkeesta, joka on tämänkaltainen? Nykyisin Ranskassa mm, alue, paikallishallinto on vastuussa hallinnosta ja se voi antaa meille äh, mandaatin hallinnoida rakennerahastoista saatavia varoja. Ja nämä varat saadaan käyttöön rahoitusvälineiden käyttöön. Me olemme määritelleet nämä välineet ja me ehdotamme niitä alueiden käyttöön. Tyypillisesti kyseessä voi olla alueellinen takuu, rahoitustakuu, joka saadaan EAKRn varoista osittain ja osittain kyseisen alueen rahoituksesta ja tätä takuurahasto voidaan käyttää sitten kolmantena välineenä. Baby France tulee aluetasolla hallinnoimaan tätä toimintaa ja se takaa pankkilainoja, joita kyseisen alueen eri pankit myöntävät. Mitkä ovat komission vaatimukset näissä erityistapauksissa? Mitä perusteluja teidän täytyy antaa siitä, että olette näissä alueellisissa hankkeissa rahastojen varoja käyttäneet? Minä lyhyesti vastaan, mutta tämän jälkeen voisin antaa kollegani Selin Langyenin, joka on asiantuntija asiassa täydentää tätä minun alkuvastaustani. Tällä hetkellä me törmäämme tulkintakysymyksiin, tekstien tulkintakysymyksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy noudattaa kaikkia niitä sääntöjä, joita on CPR-asetuksessa mukana. Olipa kyseessä sitten BPI äh, Fransin käyttävät valintakriteerit, äh, tai hallinnointikysymykset tai kulujen perustelu, mitä tulee aluekehitysrahaston varoihin. Meillä on siis sellainen ketju, joka on hyvin pitkä ja jokaisen eh, hallinta etapin kohdalla meidän täytyy perustella toimintamme Tämä riippuu siitä tulkinnasta, jonka me olemme tehneet eurooppalaista säädöstystä, mutta ongelma on se, että me törmäämme jatkuvasti tulkintakysymyksiin ja tämä rajoittaa tällä hetkellä meidän toimintamahdollisuuksiamme. Tässä otan esimerkiksi ne tarkastukset, joita voidaan kansallisella tasolla tehdä. Ne voivat arvioida vain sitä, että jokin hanke oli tukikelpoinen – ja että se täytti sääntöjen vaatimukset, mutta jossakin muussa tapauksessa jokin tarkastaja voi sanoa, että tämä perustelu ei ole riittävä. Me pyrimme tässä yhteydessä toimimaan niin, että teemme uudelleen arvioinnin teksteistä sellaisella tavalla, että tekisi mahdolliseksi hyvin täsmällisesti ja selkeästi selventää oikeudellisia seikkoja. Ja samaan aikaan pyrimme siihen, että me voimme käydä vuoropuhelua Euroopan komission kanssa tai kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, että saisimme vastauksia kysymyksiimme. Tämä olisi jo valtavan hienoa. Mutta kukaan ei meille vastaa. Meillä on hyvin erilaisia tulkintoja olemassa tällä hetkellä nykyisin. Ähm, me emme voi sitoutua yhteenkään niistä, ja komissio sanoo meille, että meidän vastuullamme on tämä tulkinta tehdä. Eli itse asiassa äh, meillä on hyvin vähän mahdollisuus äh, saada tukea. Todennäköisesti tulevassa monivuotisessa rahoituskeskuksessa tämä selvenee ja meillä tulee olemaan mahdollisuus toimia niin, että meidän hallintomenettelymme tarkistetaan komissiossa etukäteen ex ante menetelmän mukaisesti ja siellä voidaan todeta, että meidän hankkeemme ovat perusteltuja. Tarkoituksena on siis se, että mahdollisimman paljon pystymme takaamaan tämän ketjun toimintaa. Pahoittelin, tällainen oikeudellinen epävarmuus, tämähän nyt ilmeisesti teidät saa Niin, todellakin on kyllä neuvontaa tässä. Oui, bonjour, Céline Nguyen, je travaille... Olen Selina Gien, olen myöskin BPIstä, EAKRstä vastaava aluekehitysrahaston osalta. On hyvin paljon rajoituksia EAKRn toimien osalta yrityksissä. Tämä liittyy niihin mahdollisuuksiin, että meillä todella on rahoittaa hankkeita. Uskoakseni olisi hyvä selventää sitä, kuinka jonkin rahoitusvälinen hallinnoija voi näitä eri kuluja tasapainottaa ja näin voisimme enemmän keskittyä siihen, minkälaisia tuloksia on saatu aluekehitysrahaston rahoituksella toteutetuista hankinnoista. Ja, dank, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Mitä minä juuri tässä kuulin ja oletan, että keskustelukumppanimme BBI Franceista ovat asiantuntijoita tässä kysymyksessä ainakin näin oletan. Se osoittaa minulle, että tämä nykyinen ohjelmakausi sen osalta ajamme rakennusten tulppaneen aivan päin seinää. Maat, jossa on kokenut hallinto ja jossa on asiantuntijoita, että siellä on tämän tyyppisiä vaikeuksia. Silloin minä en ymmärrä ollenkaan, et, kun ajattelisi mitä kunnallisista maista, jossa ei ole käytössä mitenkään tällaista kokenutta hallintoa ja koulutettuja ihmisiä, koska siellä mitään sekannus on vielä suurempaa, joten on nyt korkea aika keskustelua tästä uudesta säädöstöstä käyttää siihen, että saamme aikaan järkevän menetelyn ne asiat, joita on ajottu toteuttaa eli alueilla, jotka sitä tarvitsevat, että siellä saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä, että nämä alueet ylipäätään saatetaan kykeneviksi tehdä sen, tekemään sen, että saadaan aikaan kilpailukykyä lisää – ja niin edelleen. Mutta se, mitä tässä nyt on esitetty investointitoiminnasta ja rakennerahastoista, ja ajattelen, että äh, investointien rahaston osalta tämä toiminta pitää saada sopusointuun tämän eh, investointien rahaston kanssa näyttää olevan todella kaukana toteutumista. Näyttää siltä, että tässä edetään edelleenkin toiveiden tasolla. Asiat ovat niin erilaisia, että minulta puuttuu jopa mielikuvitusta näiden asioiden toisensa yhdistämisen mahdollisuuksista ja sitten se, että saataisiin vielä henkilöstöä, joka ymmärtäisi kummankin kentän niin, että he pystyisivät nämä asiat yhdistämään toisiinsa. Meillä on vielä minuutti. Haluaisin kiittää eh, esittelijä ja Ashford haluaa vielä eh, loppupuheenvuoron. Mutta tässä on siis ihan hyvät tavoitteet ja minä halusin että meillä olisi hieman enemmän aikaa niin, että me voisimme käsitellä tätä hieman perusteellisemmin niin, että me todellakin voisimme tehdä ne asiat, että tavallaan, että näemme kokonaiskuvan tarkistuksillamme, mikä on järkeä, missä ei ole järkeä. Haluan kiittää teitä siitä, että tulitte. Ja sitten kollega Ashworth eh, puhuu englantia, niin hän saa joka tapauksessa nyt viimeisen puheenvuoron. Äh, Well, Chairman, just to join with you in thanking our guests today for the... Haluan, haluan kiittää kollegoja ja, ja vieraitamme tänään näistä esityksistä. Itse asiassa nyt jäi enemmän kysymyksiä kuin saatiin vastauksia, enemmän epävarmuutta. Tämä osoittaa sen, miten suuri työ on tehtävänä tämän asetuksen osalta varahoitoistumisota, eli meillä ei näytä olevan riittävästi aikaa sen tekemiseen, mutta olen kiitollinen asiantuntijoille heidän kannoistaan ja haluan kiittää kommenteista, joita on kollegat ovat esittäneet erinäisissä yhteyksissä, että jos asiantuntijoilla on vaikeuksia näiden säädösten kanssa, silloin ajatellaan sitä kohtaa, joka joutuu soveltamaan näitä, niin niille, niin osalta jää paljon toimisen varaa yksinkertaistaminen on se, minkä tämä näyttää olevan nyt se punainen lanka tässä kaikessa, mutta en ole varma siitä, olemmeko me saavuttamassa se, mitä me haluaisimme saavuttaa. Kiitos puheenjohtaja. Much thanks for the interpretation. Kiitos ja kiitos tulkeille yliajasta. Kokous on päätetty.